Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we were waiting. Hyvät kollegat. Niin kohosta kuin minä odotimme loppuja kreikkalaisia, mutta he eivät näytä saapuvan, joten nyt aloitamme. Kello on kymmentä yli yhdeksän, joten aloitamme. Tervetuloa meidän yhteisen kokoukseen. On suuri ilo johtaa puhetta Kostan kanssa, Kult-valiokunnan puheenjohtaja. Tämä on viimeinen kokouksemme. Tervetuloa kaikille kulttuurikunnan jäsenille ja kaikille muillekin. Ennen kuin siirrymme äänestykseen, haluan, että hyväksymme esityslistan, mikäli huomioita ei ole. Voimme hyväksyä esityslistan. Onko kommentoitavaa tähän meidän yhden tunnin yhteiseen kokoukseen? Ei huomioita. Minun ilmoitukset ovat varsin lyhyet. Minä muistuttaisin, että tämä kokous lähetetään myös verkkoon. Ja tulkkaus on saatavilla melkeinpä kaikilla kielillä ja Malta, Sloveni ja niin edelleen eivät ole, mutta Suomi ja Ruotsi ovat kuunneltavissa ja puhuttavissa. Siirrymme tärkeän kohtaan. Kosta johtaa puhetta äänestyksen alussa tarkistukseen 218 asti ja sitten kompromissitarkistus 21 lähtien minä johdan puhetta. Teemme parhaamme, jotta äänestys sujuu mutkitta ja jouhevasti, joten alussa Elian monia kommentteja. Kosta, ole hyvä. Eh, Mrs. Buzek, and it's a pleasure for me to... Kiitoksia puheenjohtaja Busek ja minulla on ilo johtaa tätä viimeistä Itre ja kulttuurivaliokunnan yhteistä kokousta. Hyväksymme nyt erittäin tärkeän mietinnön täällä. Aiheena on EUn johdonmukainen politiikka. Tällä alalla haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaksi esittelijää, Hillary Morgan. Olemme tehneet yhdessä erittäin hyvää työtä. Haluaisin ehdottaa, että aloitamme äänestyksen välittömästi. Toivon, että kaikilla on äänestyskortit mukana. Teemme ensin ää- testiäänestyksen. Äänestys alkaa. Tämä on vain testi. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa, eli aloitamme äänestyksen. Compromise one. Kompromissi yksi. Puolesta. Against. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 113 seuraavalla sivulla. Favor. Puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 127 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä hylätty. 166 kahdessa osassa MPP e jäsenten pyynnöstä. Ensimmäinen puoli puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 239 Aivan. Näin. No, maybe this is, uh, sorry. Eh? Here. As I said, no, I jump, I jump a page. <laughs> Just... Niin, harppaa tässä siis yhden sivun yli. 239 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 192 kohta kohdalta äänestys pyytää ECR eh, e eh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 218 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ja nyt annan puheenjohtajuuden herra eh, eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä Silvia. Voimme jatkaa kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi, yhdeksän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyvä tarkistaa välillä. 397. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei ihan sataprosenttisesti. Minä annan tälle mahdollisuuden. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä kerran, ei ollut aivan selvä. 320. Äänestys päättyy. Accepted as well. Hyvätty niin ikään. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus 1. 324. Te varmaankin tiedätte tämän suullisen tarkistuksen. Haluan tietää, vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 349 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 350 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 353 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 354 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 355 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 359 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 371 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 386, 387 yhdessä, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas 388. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 389 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 391 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus, tarkistuksen 41. Vastustetaanko kukaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 ja 43. Niistä äänestetään yhdessä. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 57 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 91 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 93 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 95 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 94 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 98 puolesta vastaan tarkistetaan. Yhdeksänkymmentäkahdeksan äänestys päättyy. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt lopullinen äänestys mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys. And I close the... Äänestys päättyy. Hieno tulos. Onnittelut meidän esittelijöille. He tekivät kovaa työtä. Ei ole kovinkaan helppoa kahden valikunnan välillä päästä yhteisymmärrykseen kaikista eri kohdista. Paljon Onnea siis kaikille molemmille esittelijöille kuin myös varjoesittelijöille. Nyt kostaa tietää, että tässä on ikään kuin lyöty, luotu klusteri tänne parlamenttiin. Komissiokin toimii näin. Heillä ovat klustereita komissioon. Komissaaritilla on omat klusterinsa, joten on erityisen tärkeää sanoa, että myös Euroopan parlamentissa toimitaan näin. Olen erityisen tyytyväinen, että tämä yhteistyö valiokuntien välillä on ollut menestyksellistä ja nämä ajatusten vaihdot hedelmällisiä. Molemmat esittelijät olivat rohkeita ja kiitos heidän saimme tämän tyyppisen tuloksen, kun saimme. Kiitos Kosta siitä, että joit vastuun kanssamme. Tämä oli minullekin ilo. Kiitoksia Herra Busek, haluaisin kiittää myös monempien valiokuntien jäseniä yhteisestä ponnittelusta ja onnitella molempia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Haluaisin myös kiittää molempia sihteeristöjä heidän tuostaan ja haluaisin kiittää myös poliittisia ryhmiä tämän mietintöluonnoksen hyväksymisestä. Molemmat esittelijät varmaankin haluaisivat äh, tässä vaiheessa, vaiheessa jotakin sanoa tämän erittäin hyvän äänestyksen jälkeen. Esittele Eiler, olkaa hyvä. Silence, please. Sorry. Hiljaisuutta, kiitos. Gentlemen, thank you very much. Hyvät naiset ja herrat, kiitos oikein paljon. Minä haluaisin vain painottaa sitä, että nyt kun ensimmäistä kertaa nämä valiokunnat tekivät yhteistyötä ja ajattelimme, että tämä olisi kiistanalaisempaa ja hankalampaa. Minusta me teemme aivan loistavaa yhteistyötä. Todella tämä oli aivan ainutlaatuinen kokemus, emmekä varmaankaan tee viimeistä kertaa yhteistyötä. Ensimmäistä kertaa olimme luomassa jotain, joka koskee näyttelijöitä, samoin kuin ohjelmistoyrityksiä, autoteollisuutta, näin laajaa alaa siis. Eli ehkä tässä alkaa uudenlainen teollisuuden ala, jossa ei pohdita ainoastaan taloudellisia kysymyksiä. Tämä on osa kulttuuriamme. Ja voisi olla niin, että tässä oli ensimmäistä kertaa käynnissä oleva työ, joka kuitenkin tuli niin näkyväksi, että se oli ensimmäistä kertaa myös komission puheenjohtajan unionin tilapuheessa esillä. Me olemme olleet tällä parlamentissa aika pitkään ja pidämme ehkä tällaisia valiokunta-aloitteisia mietintöjä enemmän sellaisina, että siellä puhutaan siitä, mitä toivotaan, eikä niinkään lainsäädännöstä ja rahasta. Mutta tämä on nyt kääntynyt ihan päälailleen, koska keskusteluiden aikana esiristä varattiin varoja luoville aloille ensimmäistä kertaa. Näin tapahtui ennen kuin komissiossa korkeammalla tasolla ennen kuin edes äänestimme, joten me varmaankaan voi yliarvioida yhteismietintömme merkitystä. Haluaisin kiittää Morganaa yhteisesittelijä sihteeristöjä ja kiittäisin omia työntekijöitäni myöskin Nina Ferruccia ja Morganon toimiston vastapuolia myös. Hienoa, että saatiin näin hyvässä yhteistyössä kaksi valiokuntaa toimimaan ja saimme niin paljon tukea kompromissitarkistuksille – Tämä oli todella hieno kokemus. Kiitos. yhdyn näihin kiitoksiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Eileriä ja kaikkia varjoesittelijöitä ja sekä kahta sihteeristä. Haluaisin myös kiittää siitä, että molemmat valiokunnat kiinnittivät niin hyvin huomiota tähän valiokunta mietintöön. Äänestystulokset on poliittisella tasolla kaikkein tärkein tulos. Loppuäänestys erityisesti oli hyvin selkeä. Se lähettää täsmällisen viestin Euroopan komissiolle, jonka mukaan todella on tärkeää, että Euroopan unioni saisi todellista teollisuuspolitiikkaa, kulttuuria, luovaa politiikkaa varten, ja sen pitäisi olla – johdonmukaista pitkän ajan politiikkaa. Meillä on myös eräpäiviä, jotka liittyvät ähm, talousarvioon menettelyyn ja määrärahojen äh, siirtelyyn. Meillä on kiireinen aikataulu tässä. Olisi todella saatava konkreettia asian ja on tärkeää, että yhdessä nyt teimme työtä tällä tiellä. Käsittääkseni tämä asia myös liittyy yhteiseen pyrkimykseen saadaan kasvua. Aikaisemminkin olen selittänyt, että tämä on yksi tapa uudelleen teollista Eurooppaa. Ja se on siinä tärkeä osuus. Koko parlamentti on tässä vahvasti tämän asian takana. Olisi siis kiinnitettävä todella erityisesti huomiota työllisyyteen ja nuorisotyöllisyyteen. Tässä haluaisin viitata siihen että täällä huolehdimme sekä ammattikoulutuksesta, keskitason koulutuksesta ja myös korkeakoulutuksesta nuorisotyöllisyyden osalta. Ja se on oma todellisuutemme rikkaus. Haluaisin kiittää kaikkea ja toivon, että teemme kaikkemme niin, että pääsemme vielä tästä eteenpäin. Lopuksi vielä haluaisin tärkeän asian teille todeta. Parlamentissa on jo hyväksytty PK-teollisuuden tukemistoimia. Ja myös mikroyritykset olivat äänestyksessä mukana ja, ja luototuskysymykset. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja niitä on vielä konkretisoitava, mutta puhumme niistä vielä muidenkin valiokuntien kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Aivan lyhyesti vielä omalla kielellänikin haluaisin puhua. Olemme todella tehneet hyvää työtä ja haluaisin kiittää puheenjohtajan Busekia. Ei tämä ollut mikään helppo harjoitus, koska olemme tässä parlamentissa aika tottuneita tekemään työtä hieman eristyksessä. Tällainen horisontaalinen työ oli kiinnostava kuitenkin niin, että ei menetetä erityispiirteitä, joita kullakin valiokunnalla on ja jotka mietinnön esittelijät halusivat säilyttää ja sillä on suurta arvoa. Kun kyseessä on esimerkiksi tärkeän oikeus teollisuuden alalle, jossa ei tuoteta kulttuurituotteita ja joissa tällaisia tuotteita tuotetaan, niin niiden erityispiirteet on otettava huomioon. Minusta tämä on tämän mietinnön vahvuus. Molemmat esittelijät ovat yhtä mieltä. Tämä on vahva viesti komissiolle tähän myös vuoden 2011 vihreän kirjan mietinnön jälkeen vaikuttaa siltä, että komissio ei ole asianmukaisesti huomioon kulttuuri- eikä teollisuuspolitiikasta politiikassa sitä, mikä on Euroopan merkki maailmassa, eli tällainen luovan ajattelun kulttuuriteollisuuden ja yritysten vahvuus. En nyt halua mainita ainoastaan teollisuutta, vaan myös palvelualan ja sosiaalialan. Nämä ovat äh, laajentumassa ja tarjoavat äh, korkean koulutuksen työpaikkoja. Kyseessä ovat yritykset, joita ei voida siirtää muualle, joten ne ovat äh, selkeä osa omaa perintöämme näillä mailla. Kyseessä on myös hyvin tärkeät alueverkostot, jotka ovat käyttäneet tällaista massan erikoistumista tällä alalla ja pyrkineet älykkäiseen kasvuun. Tämä on sysäys komissiolle, joka tähän asti ei ole vastannut myönteisesti tämän asian käsittelyn esirin puitteissa. Tänään nyt, nyt olemme saaneet todellisia foorumeita esiriin myös näillä aloilla. Ja tämä on siis yhteinen harjoituksemme. Meidän on myös kiinnitettävä enemmän huomiota tekijän oikeuksiin niin, ei niitä pidetä esteenä kasvulle, vaan kilpailukyvyn ehtona ja myös Euroopan identiteetin ja omaperäisyyden merkkinä. Olen oikein tyytyväinen, koska olemme tehneet hyvää työtä yhdessä. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, puheenjohtajia, poliittisia ryhmiä, varjoesittelijöitä, syhteeristöjä. Kaikki ovat antaneet vahvan tuen. Niin, minulla oli vielä jotakin aihe. Haluaisin pyytää, että kulttuurivaliokunnan jäsenet poistuvat salasta, salista, koska nyt ITRE-valiokunta jatkaa täällä työtään. Kiitoksia.